Lipulta sain kirjeen Nigel Farageilta, joka on Euroopan vapaa demokratian Euroopan puheenjohtaja. Hän vetoaa työjärjestykseen ja muodollisesti esittää valituksen immuniteettiasiassa. Minä olen lähettänyt Farageille kirjeen ja pyytänyt tämän asian lähettämistä asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi. Sitten esitystä päivä kerrallaan. Teillä tämä esityslista on. Nyt keskustelemme tästä päivä kerrallaan. Point of order. Työjärjestyshuomautus. Niin, eh, point of order.